Bene, cominciamo questa... Hyvä, käynnistellään tätä valiokunnan istuntoa ensimmäisenä kohtana esityslistalla. Meillä on uskokin lausunto. Tähän on varattu 45 minuuttia käsittelyaikaa ja annan saman tien puheenvuoron valmistelijalla. Olkaa hyvä. Tack, fru ordförande. Jag tänkte tala mitt eget språk, svenska. Kiitokset. Aion nyt esittää tämän ruotsiksi. Eh, är att eh, vi ska föreslå regi. Itre on osallisena tässä työssä ja kyse on tiettyjen kohtien lisäämisestä tähän on, tässä on kyse energian, teknologian ja viestintäteknologian yhdistelmäverkoista. Tehokkaampi yhteistyö on tarpeen näillä sektoreilla, varsinkin jos ajattelemme radiotaajuuksia kaikkialla Euroopassa ja myös tulevaisuuden internet-hankkeita. Ja komissio, komissiota pyydetään ottamaan seuraavat askeleet, jotta alaa voidaan kehittää johdonmukaisesti ja järkevästi. Ja erityisesti puhutaan niistä eduista, joita näillä älyverkoilla voi olla, erityisesti kun ajattelemme hiilen vähentämistä, hiilidioksidin vähentämistä ja päästöjen vähentämistä ja sitä, miten voidaan käyttää järkevästi sähköä liikenteessä ja kuljetuksessa ja miten kuluttajat voivat muokata kulutustottumuksiaan, jotta energiaa käytetään järkevimmin ja halvimmin. Ja nämä verkot voivat auttaa meitä tässä ja meidän täytyy välittää tietoa kuluttajille. Energiarakennetta täytyy uudistaa ja tässä erityisesti ajattelemme näitä äly, älykkäitä verkkoja. Näin me voimme luoda joustavamman järjestelmän. Tämä on oikein tärkeää, jos me pyrimme saamaan energiantuotantoon enemmän uusiutuvia energiavaroja ja myös kulutukseen enemmän energiavaroja. Ja myös varastointijärjestelmät ovat tässä oikein merkittäviä, varsinkin jos ajattelemme uusia sähkön käyttömuotoja, kuten sähköautoja ja muita vastaavia hankkeita. Ja vielä haluaisin sanoa seuraavaa sen, että muistutamme siitä, miten valtavan tärkeää on ...2050 energiatiekartan eri vaihtoehdot ja se, että miten nämä uusiutuvat energiavarat saadaan siihen linkitettyä mukaan. Se ei ole mahdollista, ellei me näitä paikallisia jakelu, älykkäitä jakeluverkkoja saa mukaan. Eli meidän täytyy tarkoin tutkailla tätä teknistä, teknologista kehitystä. Ja tekstissä olenkin muistuttanut siitä, miten olennaista meidän on investoida rahaa näihin yhteisiin sähköhankkeisiin. Ja tässä on kyse myös kehitysrahastosta. Ja sitten vielä haluaisin huomauttaa, että tekstissäkin sanotaan, että älykkäät verkot tarjoavat mainion mahdollisuuden edistää uusia keksintöjä, innovointia, työpaikkoja voidaan luoda myös enemmän, ja tämä on tietysti merkittävää pk-yritysten kehityksen kannalta myös, mutta toki myös suurten yritysten kannalta. Tässä tekstiluonnoksessa me pyydämme komissiota arvioimaan, onko tarpeen tämän kolmannen sisä, energiasisämarkkinapaketin sisälle esittää älykkäiden verkkojen ehdotuksia. Se voisi tarjota entistä useammalle sidosryhmälle ja markkinatoimijalle mahdollisuuksia osallistua tähän ja luoda synergioita varsinkin televiestintäpuolella ja energiaverkkojen puolella sen sijaan, että investoidaan vain yksi kerrallaan, niin tässä voitaisiin toimia yhdessä ja saada synergiaetuja. Lisäksi tässä tekstissä puhun älykkäistä verkoista myös siinä mielessä, ettei niistä pitäisi syntyä kuluttajille kustannuksia, vaan niiden pitäisi pikemminkin hyödyttää kuluttajia ja tarjota kuluttajille mahdollisuus hallinnoida kuluttaa ja sähkökustannuksia ja myös puuttua tähän sähkön mikrotuotantoon. Ja tässä tekstissä korostan myös sitä, että me tarvitsemme kahden suuntaista viestintää sähkön tuottajien ja kuluttajien välillä. Ja niin kuin monilla muilla politiikan aloilla on, on syytä myös ähm, vahvasti suojata, äh, toteuttaa tietosuoja tällä alalla. Totta kai jäsenvaltioille ja myös äh, paikallisille alueviranomaisille on syytä muistuttaa siitä, että tässä on syytä tarjota erilaisia kannustimia kehittää alaa, erityisesti älykkäitä verkkoja, koska tätä ei hoideta EU-tasolla, vaan tämä kuuluu jäsenvaltioille, ja näin jäsenvaltiot ovatkin tällä merkittävällä alalla olennainen tekijä. Tämä on tärkeää alueellisesti tietenkin, mutta totta kai poliittisesti myöskin. Kiitoksia. Teroi, prego. Kiitokset. Sitten seuraava puhe. Kiitos puheenjohtaja EPPltä. Muutama kommentti tähän varsin hyvään lausuntoon. Ensinnäkin on muistettava, että tässä on paljon tärkeitä asioita mukana ja on erittäin tärkeää, että uutta teknologiaa osataan hyödyntää myös internettiä. Uskoisin, että olemme vasta monien uudistusten alkuvaiheessa tänä päivänä. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin on tärkeää, että myös alueiden komitea lukee tämän esityksen ja ehkäpä olisi syytä paremmin esiin tuoda myöskin, mitä kaikkea täällä valiokunnassamme tapahtuu näiden aiheiden tiimoilta ja huomioida budjetin yhteydet tässä yhteydessä. Myöskin eurooppalainen tutkimuksen ja innovaation instituutti kannattaisi ehkä mainita, sillä se on ottanut energiakysymykset avainasiaksi tulevassa ohjelmassa ja nimenomaan nämä klusterit ja älykkäät verkot on siellä otettu erityishuomion kohteeksi. Eli voisi olla hyvä, että emme tässä vain odottelisi ja esittäisi toiveita, vaan toisimme esiin myöskin seikat, joita on jo toteutettu. Eli näissä kysymyksissä ollaan jo aktiivisia oltukin. Ja meidän tulee myöskin tehdä päätös siitä, miltä jatkokehityksen tulisi näyttää energiasektorilla. alueelliset innovaatiojärjestelmät ja klusterit, eh, ne on syytä tässä yhteydessä myöskin muistaa. On tärkeää, että nämä TT-ohjelman puitteissa toteutetut seikat voidaan huomioida myös muilla alueilla. Ja tästä asiastahan on olemassa sopimus tämän Horizon-paketin yhteydessä solmittu sopimus. Viranomaisten, e, yritysten välinen yhteistyö ja sitten jos joku alue haluaa eteenpäin viedä näitä älykkäitä verkkoja, niin se olisi näin mahdollista ja olisi mahdollista hyödyntää rakennerahastojen tähän tarjoamaa rahoitusta. Ja tämän tyyppiset aspektit olisi ehkä syytä mukaan nostaa varsinkin, kun alueiden komitealle tämä esitys myöskin lähetetään. Ja tätä seikkaa pidän tärkeänä. kun aluetasolla mietitään ratkaisumalleja, niin se on hyvä asia, mutta tässä yhteydessä on mietittävä myöskin näitä rahoituslähteitä. Ja kun on yhteydessä yrittäjään, joka tällä saralla tuotantoa harjoittaa, niin tällöin esiin nousee asia tarvittavista yhteisistä eurooppalaisista säännöistä, normistosta. On ymmärrettävä, mitä tapahtuu muissa jäsenmaissa. Tietenkään eh, tässä nyt pyörää tarvitse uudelleen mennä keksimään, siitä ei ole kyse. Ja tässä yhteydessä on huomioitava myöskin PK-yritysten merkitys. PK-yrittäjät ovat usein aktiivisia nimenomaan tämän tyyppisissä kysymyksissä huomioiden erityisesti kuluttajien tarpeet. Eli kaiken kaikkiaan yhteinen säännöstö ja normit olisi tärkeä asia myöskin muistaa. Ja lopuksi vielä toteaisin, että rakennerahastoista viides osa rahoituksesta menee energiasiirto ohjelmien toteuttamiseen. Hyvä asia, joka on syytä esiin nostaa. Eli pelkästään kestävä pohjaisen energian tuotannosta ei ole kyse, vaan tässä mainitut eh, askeleet, edistysaskeleet, ne on syytä myöskin huomioida. On selvää, että varat ovat rajalliset, mutta näissä 2020, tavoitteissa on oltava aktiivinen ja pyrittävä hyödyntämään uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia mahdollisimman hyvin. Eli kaiken kaikkiaan tältä pohjalta kannattaa edetä. Mutta kaiken kaikkiaan pidän tätä esitystä oikein hyvänä. Kiitokset ja seuraavana Hybner, olkaa hyvä. pani przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että meillä oikeastaan on ollut tilaisuutta keskustella kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät energiaan ja viest, tieto- ja viestintätekniikkaan. Ja mehän tiedämme, että nämä kysymykset etenevät varsin hyvin Ensimmäistä kertaa meillä on tilaisuus keskustella näistä asioista ja me tiedämme, että ilman innovaatiota tutkimusta emme pysty saavuttamaan asettamiamme tavoitteita. Siksi on niin tärkeää keskittyä siihen, mitä te sanoittekin. Rahaa täytyy sijoittaa alueisiin, paikallis kuntiin, jotta voidaan paikan päällä kehittää energiateknologioita, hajautettua energiaverkkoa, joka hyvin täydentäisi laajempia hankkeita, mutta myös yhteyksien alueiden välillä energian tuotannossa ja pitää käyttää uutta tietoteknologiaa tässä hyväksi. Olemme mielestäni, mielestäni suuren muutoksen edellä energiantuotanto on tärkeää kaikilla alueilla, samoin sähkön tuotanto tulee sähkön autoja, niissä tulee suositumpia, yleisempiä kohta ja suurin osa kotitalouskoneista pitäisi olla sellaisia, että voidaan niissä säästää energiaa, jotta tarvitaan siis aivan huipputuotteita. Mielestäni tämä on tärkeä puoli asiassa. Ennen kuin me päätämme edes käyttää varoja, meidän pitää tietää, mihin rahat pitää käyttää, innovaatio, tutkimus, toistaan kaikki, joka liittyy energiaan, ei vain uusiutuviin energialähteisiin, koska jotkut teistä mainitsitte ja olette toistaneetkin, kuinka tärkeä uusiutuva energia on, mutta tämä pitäisi liittyä mihin tahansa tutkimukseen, joka voisi auttaa meitä tasapainottamaan toisaalta kysyntää ja toisia kysymyksiä myös, jotta voidaan sitten todeta, että kaikki mitä olemme asettaneet tavoitteeksi, olemme myös saavuttaneet ilman liiallista taloudellista taakkaa niille tahoille, yrityksille, jotka käyttävät energiaa, koska me tiedämme, että teollisuutta rasittaa tämä puoli asiassa energiakustannukset ja monet eurooppalaiset eivät ole tyytyväisiä energialaskuihinsa. Me tiedämme, että hintamme ovat usein kaksikin kertaa korkeammalla tasolla kuin vaikka USAssa, joten keskitytään siihen, että tuotettaisiin nopeampaa, parempaa, halvempaa energiaa, mutta käytetään myös huipputeknologiaa eri laitteissa. Ei pidä tyytyä siihen tilanteeseen, joka nyt on ja sen takia minun mielestäni meidän todella pitäisi yrittää lisätä uusia aspekteja tähän tekstiin, jotta voidaan keskittyä enemmän innovaation tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie. Parola. Hilal Patras seuraavana, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin, me käsittelemme tässä nyt aika usein näitä ristiriitaisia energia-asioita. Ja nyt sitten nämä älykkäät verkot, niiden edut on, ovat tulleet laajalti hyväksytyiksi. Älykkäät verkot ovat olennaisia, jotta voimme käyttää energiaa paljon järkevämmin ja voidaksemme myös perusrakenteita käyttää ja vastata tähän jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Kollegamme teksti on hyvä ja siinä kehotetaan yhteistyöhön kaikilla tasoilla älykkäiden verkkojen kehittämisessä ja myös se siitä, että tämä jakelu on toteutettavissa mutta siihen täytyy saada mukaan alueelliset ja paikalliset jakeluverkot. Ja näin meidän täytyy uudistaa mm, tätä energiaverkostoa, jotta voimme joustavammin tätä kapasiteettia käyttää. Me emme voi unohtua, että älykkäiden verkkojen täytyisi palvella kuluttajia, tarjota heille kulutuksesta tarkkaa tietoa ja myös tehdä päätöksiä joka jo, jotka johtavat sitten järkevämpään käyttöön ja vähäisempiin laskuihin. Nythän näinä päivinä kolmella prosentilla energialaskut ovat kasvaneet. Tästä tuskin on kovin paljon hankaluuksia löytää lopullista tekstimuotoa, jossa meidän valiokuntamme peräänkuuluttaa teknologista kehitystä se on ollut peruselementtinä meidän politiikassamme ja on myös tulevina vuosikymmeninä. Kollega Herzog. Kiitokset ja sitten Herzog, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun omaa äidinkieltäni. Aluksi toteaisin, että kun energian käytöstä puhutaan, sähkön osuus on lisääntynyt ja tällaisten verkon kehittäminen on hieman hidastunut, riippuen tietysti jäsenmaasta, mutta useimmissa jäsenmaissa tällaisten verkkojen rakentamisessa on nyt tientyä taantuma. Ja haluaisin kiittää tässä vaiheessa valmistelijaa tästä lausunnosta toteaisin, että energiatehokkuus on asia, jota ei ole, ja mahdollisuus, jota ei ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Varsinkin kun eh, sähköstä puhutaan. Se on vähän tällaisessa niin kuin ruususen unessa ja kaikkia näitä olemassa olevia mahdollisuuksia ei ole vielä saatu hyödynnettyä. Esimerkiksi, jos annan esimerkin kotoa, niin, niin voin makuuhuoneen ikkunastani niin katsoa pylvästä, sähköpylvästä ja se on ollut olemassa niin kauan kuin muistan, ja siihen joskus kytketään jotain eh, uusia eh, yhteyksiä, mutta nyt, niin kuin todettiin, varsinkin maaseutualueella eh, verkot vanhentuvat, ja olisi erittäin tärkeää, että asioihin puututtaisiin ja pyrittäisiin edistykseen. Ja tässä varmasti onnistutaan, jos ICT-verkostot samassa yhteydessä huomioidaan. Jos haluamme älykkäät verkot aikaan saada ja ymmärtää toisaalta, että e, loppukäyttäjä ja kuluttaja pidetään koko ajan mielessä, niin tällöin päästään hyviin tuloksiin, energiatehokkuuteen. Mutta on ymmärrettävä tarkasteltava myöskin kustannuksia, mitä tästä kaikesta syntyy kuluttajalle. Esimerkiksi e, uudistushankkeet, mitä kaikkea ne maksavat puhutaanpa mistä tahansa uudistuksesta, niin kyllä kuluttaja aina maksumiehen roolin joutuu. Ja tämä on asia, jota tarkastellaan myös muissa valiokunnissa. Ja esimerkiksi vaikutusten arviointianalyysissä tarkastellaan vaikutusta ruohonjuuritasolla. Ja siitä on liikkeelle lähdettävä. eikä tässä puhuta pelkästään energiatehokkuuden parantamisesta, vaan ylipäätään siitä, että resursseja hyödynnetään järkevämmin. Ja omassa jäsenmaassamme tilanne on sellainen, että viimeisten kuukausien aikana kehitystä ei ole juurikaan tapahtunut, mutta olemme huomanneet, että sähkön hinta ja siihen liittyvät asiat ovat tässä yhteydessä myöskin tärkeässä roolissa. Ja jos laajakkaista internetyhteyksistä puhutaan, on selvää, että tätä asiaa on myöskin kehitettävä. Tähän liittyen tulee myöskin esittämään tarkistusehdotuksia. Kiitos. Kiitokset ja seuraavana Brody, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Ulskokille tästä lausunnosta. älykkäät verkot ovat tärkeitä, kun halutaan uusiutuvia energialähteitä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää. Tämä on erittäin tärkeä asia myöskin muistaa, jos halutaan toimia siten, että kaikki energiantuottajat voivat omaa energialähdettään hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla yhteydessä verkkoon myöskin. Ja varsin tärkeä asia liittyy siihen, että älykkäät verkot yhdessä siirtokapasiteetin kanssa, tämmöinen supergrid, superverkko ähm, yhdistettynä tähän, joka mahdollistaa varsin nopeat siirrot. Tällä tavalla voidaan pitää huoli siitä, että uusiutuvan energian käyttö on mahdollista, koska siihen tulee kuitenkin pyrkiä niin hyvin kuin mahdollista. Tehokkaat verkot ja älykkäät verkot ovat tärkeä askel, kun pyritään tehostamaan verkkoja ja niiden tehokkuutta ja toisaalta niiden kapasiteettia miten ne pystyvät hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla uusiutuvia energialähteitä. Mutta jotta tähän päästäisiin, on selvää, että tarvitaan eurooppalaista ulottuvuutta tämän asian tarkasteluun. Ja kansalliset järjestöt saattavat joskus esittää vastustusta, mutta meidän on tämä vastustus pyrittävä kuitenkin eh, voittamaan, koska loppujen lopuksi kaikki sitten hyötyisivät lopputuloksesta. Kiitokset herra Proodi ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and good morning. Kiitoksia puheenjohtaja, huomata kaikille. Jan Panek, vähittäismarkkinaa yksiköstä, energiayksiköstä. Kiitoksia, että komissio voi myös tätä asiaa kommentoida. Mielestäni on selvää, ja se tuli tässä keskustelussakin ilmi, että tässä tuli esille ihan oikeita kommentteja älykkäistä verkoista ja tämä on todella rohkaisevaa meillä, että konsensus on näin suurta sen takana, mihin pyrimme komissiossa ja te uskotte myös, että nämä tärkeitä älykkäistä verkoista en käy kaikkea läpi. Synergiat on mainittu tietotekniikkaan, uusiutuvan energian liikkuvuuteen ja niin edelleen on myös erittäin tärkeä mielestäni se seikka, että tämä, äh, tässä tartuttiin tärkeisiin kysymyksiin, kuten tietosuoja-asioihin. Haluaisin vain ehdottaa, että tietosuojan lisäksi meidän pitäisi ehkä keskustella myös kuluttajien yksityisyyden suojelusta sinällään ja panen merkille tästä keskustelusta myös sen, että pyydettiin sitä, että enemmän otettaisiin huomioon paikalliset aloitteet ja ohjelmat alueelliselle kehitykselle. Tämäkin on hyvin pitkälti sen kanssa linjassa, mihin me pyrimme ja mitä pyrimme edistämään. Mitä tulee sitten paikallisiin poliittisiin, poliittisiin aloitteisiin, ottaisin vain esille sen, että tässä ei ole kyse vain laajoista aloitteista, joita tapahtuu kaikissa jäsenvaltioissa, vaan myös on erityisiä eurooppalaisia aloitteita kaupunginjohtajien yhteistoiminta, jossa yritetään koota alueita yhteen ja parlamentti on kovasti tukenutkin tätä aloitetta sen alusta lähtien. Joka vuosi allekirjoitetaan uusia sopimuksia ja tästä, tämä, tästä on tällainen yleinen istunto täällä parlamentissa vuosittain. Sitten täysi tuki meidän puoleltamme sille, että viitataan vielä tarkemmin standardeihin ja niiden merkitys onkin varsin selvä. Se kulkee käsikädessä sen kanssa, että tarvitaan alueellista toimintaa jos toiminnan pitäisi tapahtua mahdollisimman lähellä kansalaisia, ja jos näin on, niin silloin on erittäin tärkeää, että on myös teknisiä standardeja olemassa. Teemme työtä standardijärjestöjen kanssa niin paljon kuin se vain on mahdollista, mutta vielä enemmänkin tukea, jota parlamentilta voitaisiin saada, niin siitä olisi kyllä hyötyä. Sitten ehkä yksi asia, jota emme ole nähneet esillä olleen tänäänkään, mutta kannattaisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, nimittäin linkki älykkäiden verkkojen ja sisäiset alueelliset markkinat. Älykkäät verkot eivät tuo etua vain kuluttajille silloin, jos sisäiset energiamarkkinat eivät ole loppuun viedyt. Ei pitäisi epäilläkään sitä, että älykkäät verkot ovat osa energian sisämarkkinoita. Ne voivat auttaa integroimaan markkinoita kaasun ja energiakohdalla ja olisi varsin tärkeää korostaa tätä yhteyttä. Edelleen täällä puhuttiin hyödystä kuluttajille Sisämarkkinoiden kehittymisen kautta saadaan parhaat tulokset myös kuluttajan kannalta ja älykkäät verkot ovat yksi keinoista, jo, jonka myötä kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoiden kehittymisestä. Silloin kun puhutaan kuluttajista, ja täällä kerrotaankin, että kuluttajan pitäisi kantaa myös osa tällaista taakasta, ja tätä voidaan se tukea, mutta mielestäni verkkotaakasta pitäisi olla kyse. Älykkäät verkot vaativat tietysti aika raskaitakin investointeja, mutta on kuitenkin tärkeää, että ei hyväksytä halvinta ratkaisua, vaan sen takia, että säästetään rahaa. On tärkeää, että kun ajattelemme investointeja älykkäisiin verkkoihin, ajattelemme näitä nettohyötyjä, voittoja, joita voidaan synnyttää myös kuluttajille. Nimittäin investointeihin pitäisi ryhtyä, vaikka ne olisivat kalliitakin, jos kerran voitto, tuotto on vieläkin suurempaa, niin kuin varsin usein on, jos älykkäillä verkoilla toimitaan fiksusti ja oikein. Kiitos. Grazie. Parola. Kiitokset. Ja nyt sitten eh, Rova Ulfskog, olkaa hyvä. Tack för ordförande och tack. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset kaikille, jotka tätä kommentoivat. Olen sitä mieltä, että juuri niin kuin Herzog sanoi, niin on hyvin tärkeää muistaa tämä ikään kuin lumikki teoria kun mietimme näitä erilaisia kansallisia ristiriitoja ja sen sellaisia. Me olemme eri, eli eri poliittisissa ryhmissä ja koko valiokunnassa ja myös komission kanssa samoilla linjoilla ja se on oikein mainio alo, alku. Ja tässä talouskriisissä investoinnit ovat olleet kovasti alhaisia, varsinkin vaikka puhumme niinkin olennaisesta alasta kuin energiasektorista. Ja sitten tietysti nuo, nuo rakennerahastot, niin niistä yksi viidesosa menee energiaan liittyviin hankkeisiin. Me emme ole onnistuneet löytämään uusia rahoitusmuotoja. Me emme tässä puhu pelkästään alueellisesta kehityksestä, joka liittyy älykkäisiin verkostoihin, vaan me puhumme kehityksestä yleensä ja meidän täytyisi löytää monitahoisia rahoituksen lähteitä tämän teknologian tueksi. Ja kun me sitten jatkamme nyt keskusteluamme, niin meidän täytyisi miettiä, miten me erityyppisiä budjettivaroja voisimme käyttää unionin järjestelmän sisällä, jotta me voisimme entistä paremmin toimia ja jotta me voisimme kattaa investointitarpeen näihin älykkäisiin verkkoihin. Se on unionin tulevaisuuden kannalta olennainen asia, enkä puhu tässä nyt mistään vi- pitkästä aikavälistä. Meillä on myös lyhyempi aikaraja kyseessä. Me puhumme tässä erityisesti innovoinneista. Van Nisteloi, Vidal Herzog äh, ja moni muukin puuttui tähän samaan asiaan ja olen tyytyväinen siitä, että siihen, että komissiokin puhui tietosuojasta. Tämä on esityslistallamme tietysti monista muista syistä paraikaa. Tämähän on kiinnittänyt, saanut huomiota paljon osakseen siitä syystä, että on ollut niin paljon puutteita tietosuojassa ja totta kai tässä täytyy tarkoin yksityiskohtaisesti toimia myös yrityksissä että kodeissa. Ja meidän täytyy todellakin tarjota etua kuluttajalle. Hyvin monet ovat painottaneet juuri tätä puheenvuoroissaan. Ja jos ajattelemme etuja kuluttajan kannalta, niin ei sen tarvitse välttämättä puuttu tarkoittaa sitä, että innovointi keskittyy vain tälle sektorille. Sektori, muutkin sektorit voivat tästä hyötyä. Ja lisäksi on tuo talouskasvu ja työpaikka puoli myös mukana. Tässä on monenlaisia etuja, jotka tulivat esille näkökulmissanne. Ja uskon, että meidän tulisi nyt käsitellä tätä asiaa. Se on ollut vuosia jo esityslistalla. Nyt sitä täytyy, se täytyy käsitellä tässä parlamentissa. Kiitos. Kollega. Kiitokset. Uskuk. Tarkistusten määräaika on 4.11. puolilta päivin. Ja nyt sitten keskeytämme kokouksen kello 10 saakka. Silloin lähdetään liikkeelle äänestyksillä. esempio. Bene, allora vi prego. Vi prego di prendere posto. Olkaa hyvä, voisitteko jo käydä istumaan. Un po' lungo ed importante e quindi se... No niin, sitten jatkamme. Voisitteko nyt tosiaankin käydä istumaan? Me kokeilemme äänestyskorttien toimintaa. Allora proviamo a fare una prova con la scheda di voto per vedere le presenze. No niin, kokeillaanpa nyt näitä sähköisesti. Laittakaapa korttinne äänestyskoneisiin. Votate. Si al... Ja äänestys alkaa. aujourd'hui, s'il y a un pépé, un peu pas, je vais le prendre oui, parce que je dois voter. Votazione chiusa. Ja äänestys päättyy. Bene, abbiamo 28 colleghi presenti. Pieni hetki. Äänestetään vielä uudelleen. Äänestys alkaa nyt viimeinen äänestyskerta. Prodi on vielä poissa. A posto tutti, votazione chiusa. Äänestys päättyy. 37 paikalla ja sitten Prodi, jonka huomioimme, hänellä ei ollut kortti mukanaan. Tässä nyt vielä ennen äänestyksiä sanon seuraavan asian. Äänestyksen lopussa toivoisin, että kollegat ja kaikki muutkin salissa olijat poistuisivat salista mahdollisimman nopeasti, koska joka ikinen kerta aina äänestysten päättyessä hukkaamme useamman minuutin aikaa kun salista pikkuhiljaa valutaan ulos. Eli nyt tänään käytäntö on sellainen, että ihan parissa minuutissa pyydän niitä poistumaan, jotka haluavat salista lähteä äänestysten jälkeen. Igner pyysi, voitaisiinko hänen asiastaan äänestää ennen kuin tähän Horizon-kysymykseen mennään, koska hän tulee, hänellä on muita menoja. Eli jos kaikille käy, niin menetellään tällä tavalla. Seuraavana Ibnerin lausunto COP19. Kaksikymmentäviisi on numero. Tästä sisäänestämme yhdellä äänestyksellä kerralla. Emilia Ibner, COP19. COP19 ilmastonmuutos, Ibnerin lausunto. Ovatko kaikki sen nyt löytäneet? Eli voimme äänestää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 38 puolta ääntä, 5 vasta ääntä. Onnittelut. Ja seuraavana sitten Kreuzmannin eh, eh, lausunto. Työjärjestyspuheenvuoro. Edustan täällä Kreuzmannia tänään. Hän haluaisi yhden selvityksen esittää, jotta kaikki ymmärtävät, mitä ongelmia vielä näissä luvuissa on. Tämä pohjautuu Kosme Trilogin tuloksiin. Ennen kuin Trilogin kompromissitekstistä äänestämme, Kreutzmann toivoisi, että pöytäkirjaan kirjattaisiin se, että nykytekstissä on vielä joitain eh, teknisiä korjaustarpeita, ja ne on hoidettava ennen kuin täysistuntoäänestys eh, sisältää Budjettiluvut on huomioitu vakiohintoina, mutta olisi syytä muuttaa ne eh, nykyhintoihin, jotta tulevien seitsemän vuoden inflaatiokehitys huomioitaisiin. Ja rahoituskehys se ei ole absoluuttinen luku, vaan prosenttiluku noin 60 prosenttia budjetin kokonaisosuudesta. Tässä on kyse siis teknisestä mukautuksesta pelkästään. Komission neuvosto, parlamentti ovat näistä kohdista muuten sopineet ja nämä vastaavat eh, normaalia menettelyä. Ja sihteeristön taholta tullaan tekemään nämä tarvittavat korjaukset ennen äänestystä täysistunnossa. Hyvä. Nyt voimme Kreutzmannin esityksestä äänestää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pepeeltä yksi ääni liikaa. Varajäsen. Hyvä, nyt tilanne on hyvä. 43, 44 puolesta, yksi vastaääni ja kaksi tyhjää. Madurell. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkuusi puolta ääntä, ei tyhjiä, ei ääniä hyväksytty. Caravaggio. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta. Ei tyhjiä, ei vastaan ja hyväksytty. Relazione Eller. Ellerin lausunto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkolme puolesta, kaksi vastaääntä, yksi tyhjä hyväksytty. Lambert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, kolme vastaääntä, ei tyhjiä, hyväksyt. La collega Mattias non può essere... Mattias ei valitettavasti pääse itse paikalle, mutta äänestämme joka tapauksessa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, kolme vastaääntä, ei tyhjää. Hyväksytty. Relazione Kreuzmannin mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. yksi PP-ääni liikaa. Eli äänestämme uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä puolta ääntä, kolme tyhjää, 23 vastaan, hyvä, hylätty. Trautmanin mietintö seuraavana. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt. 40 puolesta. Vastaan tyhjää. hyväksyt. 41 puolesta. Vastaan tyhjää. hyväksyt. 42 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47, 48 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50, 51 yhdessä vastaan hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 66 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 59, 60, 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 72 ja 3 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 76, 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 85 tarkistuksen. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 24 vasta ääntä, 23 puolta hylätty. Kahdeksankymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten imkonestykset ykkösessä 16 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen, kakkonen, nelonen yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleisiin. A puolesta vastaan tyhjää hylätty ja B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksyt. 14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksyt. 15, 16, 21 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 17.29. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 19.20. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 38 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 28 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31, 32 puolesta vastaan tyhjä hylät. Tarkistetaan 31, 32. Check sul 31 e sul 31, 32 tarkistetaan koneellisesti. Vedi troppo. Yksi BB liikaa ja myöskin esittää liikaa. Koneäänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta, 25 vastaanta. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 35 puolesta Suullinen tarkistus tässä yhteydessä vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Un SND di tro, uno masso. A posto. Yksi ääni oli STD liikaa, nyt ok. 50 puolesta. Onnittelut. Passiamo alla relazione. Ja sitten Valeaan mietintöön. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjään hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40, anteeksi, 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 1 PP liikaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 26 vasta ääntä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 54 ja 44 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 55 Tarkistamme kuitenkin 54 ja 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi PP-ääni liikaa. 28 puolesta 22 vastaääntä hyväksytty. Sitten tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta Avevamo approvato l'11. 11 hyväksyttiin, 56 raukesi, hyväksyttiin 57 ja nyt äänestämme tarkistuksesta 58. 57. Ensin tarkistamme tuloksen tarkistuksen 57 osalta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 28 vastaan, hylätty. 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä 61. Verifica sul 61, voto chiuso. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 25 vasta ääntä, hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Kolmekymmentäseitsemän puolesta, 12 vastaan pahoittelen. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hyvä. Tarkistetaan tämä koneellisesti. 71 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 23 vastaajaa hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kuitenkin tarkistus 70, 76. 76-77 siis yhtenä ryhmänä tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Yksi pp liikaa ja esittäjältä myöskin yksi ääni liikaa. Hyvä. Vielä esittäjältä yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy 34 puolesta 15 vastaääntä. 78 ja 43 yhtenä ryhmänä seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan vielä 23 koneellisesti. Äänestys alkaa. Hei, voto Äänestys päättyy. 24, 26 hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3. Suullinen tarkistus hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Loppuäänestys, äänestys alkaa. Yksi pp liikaa. Äänestys päättyy. Yksi liikaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kolme tyhjää, kolme vastaääntä hyväksytty. Ja sitten äänestämme lainsäädännöstä päätöslausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kolme tyhjää, kolme vastaääntä. Ja sitten viimeinen istuisneuvottelut äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, 0 tyhjiä, 0 vasta-ääneä. Onnittelut äänestys on saatu hoidettua ja menemme eteenpäin Toijan eh, lausuntoon. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 ja 42 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Mutta voidaan tarkistaa, jos haluatte. 43 äänestys päättyy. 27 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 a favore.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 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 50. Kiusa. Ja äänestys päättyy. 8 puolesta 40 vastaan hylätty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkastamme numero 54. Respinta pinta ragione voi. lätty. Sähköisesti. Äänestys päättyy. 6 puolesta 42 vastaan hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää. No niin, hetkinen. 55. Äänestämme siitä uudelleen. Äänestys päättyy. 67 puolesta 21 vastaan. Sitten 56 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan ty- hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan. Check sul 58. Siis tarkistetaan 58. 58 stiamo. 58 siis siitä äänestämme. Stiamo votando il 5. Siis 58. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 19 ja 27. 19 puolesta 27 vastaan. Hylätty. No, this falls. No, 59. 59 C raukeaa. Ja nyt siis 58 äsken. 54kin on äänestetty ja 58 meni äsken. No, no, no, nyt 58, 58, The last one, 58 è stato respinto. Adesso votiamo. No niin, ja sitten 60, 61 ja 62 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A favore, e cioè, No, siis 60, 61 ja 62 äänestämme nyt niistä. Kiusa. Kiusa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, aha, tarkistetaan siis 63. Chiusa. Äänestys päättyy 24 puolesta, 25 vastaan hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksyt. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää Siis 68 tarkastamme sen. Äänestys alkaa. Juse. Äänestys päättyy. 30 puolesta 20 vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan. No niin, siis äänestys alkaa 73.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 ja liikaa täällä. 79 siis hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No tarkistamme 86. Kiusa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Sitten 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 92, 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 94 puolesta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 vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33, 34 ja 35 yhdessä puolesta. Hetkinen, siis 33. Kai kolme yhdessä. 33, 4, puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Voto perto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 30 vastaan, hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan, tyhjää. Niin, tarkistus 8, äänestämme siitä. Voto Äänestys päättyy. 23 puolesta, 28 vastaan hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi demari liikaa. Uno di troppo. Bianca. Kuisa. Kiuse. Äänestys päättyy. 37 puolesta. Onnittelut esittelijälle. Tämä on hyväksytty. No, ja sitten Zavelan mietintö, tarkistus 44. A favore. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta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 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt, Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hyväksyt. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjä, hyväksyt, Kymmenen puolesta vastaan tyhjä, hyväksyt. 82 puolesta vastaan tyhjä, hyväksyt, 23, 25 yhdessä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan tämä 101. Äänestys alkaa. Votazione aperta sul 101. Äänestämme 101. Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaääntä hylätty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan tämä 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 24 vastaääntä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjät hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108, mutta sitä ennen tarkistamme tarkistuksen 107. Kaksikymmentäyksi puolesta 26 vastaääntä hylätty. 107 hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistamme tarkistuksen 113. Chiusa. Äänestys päättyy. 24 vastaääntä, äh, ääntä 23 vastaääntä hyväksytty. 114. Äänestys, äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta 116 115 tarkistetaan vielä se. Äänestys alkaa. Kiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolta 116 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 117 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 119, 118 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten yhdessä 119, 20, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 127. Juusa. Äänestys päättyy. 23 puolesta ja 24 vastaan hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan hylätty. 128 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 129 ja 130 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. 131 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistamme 131. 131 äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi vastaan että hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä 19. Äänestys alkaa. Voto chiusa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 27 osa 1 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja osa 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 28. Usa questa. Kiusa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 26 vastaan hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Tarkistamme vielä tarkistuksen 43 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23-24 hylätty.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 hyväksytty 42 puolesta, kaksi vastaääntä ja yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Passiamo a Beauty Coffer. Beauty Coffer seuraavana. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Heller. Um. Vain Meilläkin tämä pöytäkirjan me kirjoitamme Horisontti 2020 ehdotuksesta. Mikään parlamentin aloitteesta näkyy neuvoston budjetissa millään tavoin. Nyt ei ole aika lopettaa tätä prosessia täällä Itressä, mutta meidän pitää kyllä olla tietoisia siitä, että neuvosto ei pannut tätä ollenkaan talousarvioon. Ja siksi kun ajatellaan täysistuntoäänestystä, meidän pitäisi varmistaa, kun neuvottelemme muiden eu toimeliten kanssa ja vaadimme, että tämä näkyy, koska muutoin kaikki, mitä olemme tehneet kahden ja puolen vuoden aikana tehneet, on pelkästään jonkinlainen vitsi. Grazie collega Eller Kiitokset. Ja nyt äänestys alkaa, loppuäänestys Bytikoferin lausunnosta. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. 42 puolesta, neljä tyhjää, ei vastaan ja hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja tähän päättyvät äänestykset. Kiitos kaikille osallistuneille nopeasta toiminnasta. Ja nyt pyytäisin teitä myös nopeasti poistumaan salista. Abbiamo fatto questo gioco di squadra.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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega. Annan eh, puheenvuoron saman tien eh, herra Odille, joka on valmistellut lausunnon aiheesta Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta on hyvä edetä tällä tavalla vauhdikkaasti, niin saadaan tämä aamupäivän osuus valmiiksi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhykäisesti tämän aiheen teille esittelen. Van Rompuy on päättänyt järjestää erikseen kokoukseen joulukuun puolivälissä jo siellä keskustellaan unionin puolustus- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivoista. Ja siitä syystä sitten meidän valiokuntamme ja myös puolustusaliovaliokunta on ryhtynyt kirjoittamaan tätä tekstiä ja tuolla valiokunnassa on hyväksytty se, että artiklan 50 pohjalta meidän valiokuntamme käsittelee tätä teollisuuspuolta. Ja se, mitä tässä tekstissä nyt onkin nyt varsinaisesti käsitelty, on juuri tuo tiete- teknologinen puoli ja teollinen puoli ja tutkimus- ja energiakysymykset. Me olemme käyneet tästä jo keskustelua. Olemme tarkistusten käsittelyssä sata kunta tarkistusta tähän tuli ja kiitän muiden poliittisten ryhmien esittelijöitä, Giirekkiä, Senovskia, Butikoferia, Valeania ja Lamsdorfia, jotka ovat seuranneet tätä aihetta. Ja me olemme järjestäneet kokouksiakin. Kiitän heitä kovasti, samoin kuin muita jäseniä, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän tekstiin. Tähän tekstiin tehdyt ehdotukset perustuvat sekä niihin faktatietoihin, erityisesti siihen, että jäsenvaltiot ovat laskeneet puolustusbudjettiaan ja näin on tullutkin nyt aika miettiä sitä, olisiko kansalaisten suojelemiseksi yhdistettävä tiettyjä kysymyksiä ja tutkailtava uudelleen puolustusmarkkinoiden toimintaa ja välttää sen pirstaloitumista. Eli saada aikaiseksi yhteinen eurooppalainen puolustusteollisuuspolitiikka. Komissio on tehnyt mainion tiedonannon tästä. Kiitän siitä. Se on suorastaan erinomainen ja siinä osallistutaan tähän keskusteluun. Ja sitten nämä tarkistukset, niihin olen saanut poliittisilta ryhmiltä tarkistuksia, mutta myös muilta jäseniltä ja kiitän tosiaan heitä. Niissä on mainioita ajatuksia ja tahtoisin niitä, niistä niitä tosiaankin kehua. Ja nämä kaikki tarkistukset, niistä laaditaan kompromissiehdotuksia ja teen muiden ryhmien esittelijöille ensi viikon kokouksessa kompromisseja. Kappale yksi siinä selostetaan tarkemmin sitä, että nyt kun maailma on muuttumassa, niin eurooppalaisen ja, eurooppalaisen kansalaisia täytyy suojella myös kansainvälisesti käyttää hyväksi meidän tieteellistä tietoamme. Tässä teknologiset kysymykset ovat erittäin merkittäviä pelkän sotilaskapasiteetin rinnalla, ja näin me tarvitsemme selkeän strategian. Eli tässä on erilaisia muotoiluvaihtoehtoja, mutta me varmasti löydämme niistä välitysratkaisun, koska tässä sen enempää ei yleisarviota aseteta kyseenalaiseksi. Sitten kappaleesta kolme markkinoiden pirstaloitumisesta. Weber on ehdottanut sen liittämistä kappaleeseen neljä ja uskon, että siihen varmasti löytyy myös yhteisymmärrys ja vielä kappale 11. Siinä käsitellään yhteistyötä erityisesti, erityisesti Euroopan puolustusviraston roolin vahvistamisen kautta. Jokainen varmasti tietääkin, niin, että sitä käytetään, sitä, se on alikäytössä ja että sitä, siitä pitäisi saada hallitusten välillä sopimus ja myös parlamentin välillä tehostetummasta politiikasta. Odottelemme nyt toki sitä, mitä hallitusten päämiehet meille suuntaviivoiksi antavat. Ja minä jo sanoinkin tämän varjoesittelijöiden kokouksessa, eli rahoitus ongelmat. Haluan teille sanoa ihan suoraan, että me olemme yhdessä päättäneet, että me emme puhu rahasta tämän asian yhteydessä, ja tämä siitä syystä, että olen Keilerille, jonka kanssa olen asiasta puhunut, ilmoittanut, että tässä mm, meidän vaalikautemme lopussa se, että jumitumme näihin raha-asioihin, meillä on muutenkin vaikeita raha-asioita, horisontti 2020 esimerkiksi, ja monet muut, näistä tulee hyvin tärkeitä keskusteluja muina päivinä, ei tänään, joten me emme halunneet ryhtyä puuttumaan rahoituskysymyksiin. Ja se ehdotus, jonka olemme tehneet, se ei tosin ole kirjallinen, on se, että tässä asiaa tutkaillaan sitten vuoden 2014 vaalien jälkeen. Ja sitten kun käsitellään uudelleen tarkastelulauseketta budjetti, budjettia silmällä pitäen vuodeksi 2016, niin me voimme käyttää tuota vuoden 2016 lauseketta, mikäli vaalit osoittavat, että kansalaiset ovat eh, hyväksyneet ehdotetun suunnan parlamentin päätöslauselmissa, Euroopan neuvostossa, komissiossa ja niin poispäin. Ja juuri tuolloin sitten voidaan tutkailla tarkemmin näitä talousarvioasioita, mutta me tosiaan emme tahtoneet puuttua näihin asioihin, se on siis ihan tietoinen päätös. Ja sitten tähän olemme saaneet Gierkiltä tarkistuksen 51, se on ihan oma alkuperäinen ajatus, kun puhutaan yhteisestä tutkimuskeskuksesta. Tämä on mainio ajatus. Tietänette, että Euroopan historiassa ja menneisyydessä on ollut uskonnollisia sotia, siviilisotia ja varsinaisia sotilaallisia sotia runsaastikin. Eli tässä nyt kansa, kansat kehittyvät aina teknisesti silloin, kun on sota. Ja meidän täytyy nyt oppia tästä toisella tavalla. Ja myös rauhan aikana edistyä innovaatioissamme yhtä paljon ja siksi tällainen turvallisuus- ja puolustusinnovointikeskus, jossa on tieteellinen puoli, olisi mainio ajatus ja sitä on syytä pohdiskella. No niin. Ja vielä lopuksi tästä viimeisestä kappaleesta suosituksista neuvostolle. Tämä tietysti suuntautuu neuvostolle eikä siis komissiolle tämä meidän tekstimme, niin minä olen konsensushakuisesti esittänyt sitä, että valtioiden päämiehet esittäisivät korkeimman tason tuen teknologiapohjalle ja teollisuus pohjalle Euroopan puolustuspolitiikalle. No niin, minä haluaisin vielä lopuksi todellakin kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Kaikkia niitä, jotka ovat todellakin osallistuneet tähän työhön, samoin kuin virkamiehiä, jotka ovat auttaneet tässä työssä ja odottelen, mitä sanottavaa teillä muilla mahdollisesti olisi. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, herra Odi, johdannostanne. Ja nyt varjoesittelijät, herra Gierek seuraavaksi ja sitten herra Valean ja sitten herra Prodi. Ja jos joku muu vielä haluaa puhua, niin voisitteko kiinnittää huomionne? Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä herra Odin kanssa sen suhteen, mitä hän suosittelee ja tuen myös hänen tekemiään tarkistuksia. Minun täytyy sanoa, että kun tarkastelen eri poliittisia ryhmiä, en usko, että mitään pahempia ristiriitaisuuksia niiden välillä syntyy näistä kysymyksistä. Eurooppa on tullut todellakin jonkinlaiseksi museoksi puolustusalalla varsin pitkään, liian pitkään – me olemme olleet tavallaan USAn suojeluksen alaisuudessa ja mehän tiedämme, että USA hiljattain on muuttanut profiiliaan ja siirtänyt toimintojaan enemmän kaukoitään. Eurooppa ei siis voi pysyä ilman minkäänlaista suojaa ja suojelua, jos me haluamme rauhassa elää. Suoja, rauhan suojelu tarkoittaa sitä, että valmistautuu omaan puolustukseensa ja myös innovatiivisella tavalla, nykyaikaisella tavalla ottaen huomioon kaikki uudet teknologiat, joista joita nyt on saatavilla, joten meidän pitäisi todellakin pystyä muuttamaan puolustuspohjaamme. Tietysti aina, varsinkin kriisin aikaan, on olemassa eh, tiettyjä riskejä. Monet jäsenvaltiot ovat päättäneet leikata puolustusbudjetteja, mitä tulee Puolaan omaan, jäsen, oman maahan, niin tähän mennessä se on käytänyt 2 prosenttia BKTstä puolustustarvikkeisiin. Se on paljon ja mielestäni se näin pitäisi ollakin muissakin jäsenvaltioissa. Myös, omassa, myös oma maani on päättänyt leikata puolustusbudjettia johtuen kokonais ongelm, kokonaisbudjetillisista ongelmista, mistä mielestäni se ei ole hyvä ratkaisu, koska puolustusteollisuus Puolassa tarvitsee uudistamista ja odotamme vielä ensimmäisiä merkkejä, merkkejä tästä uudistamisesta. Nämä ehdotukset, joita olemme tehneet, esimerkiksi ehdotus harmonisoida puolustusteollisuutta Euroopassa. Tällaisia ehdotuksia ei tähän mennessä ole hyväksytty. Mielestäni nämä ehdotukset itse asiassa voisivat saada synnyttää aivan uusia synergioita, erityisesti kun ajatellen lähes maksuttomia toimia, kuten standardeja ja sääntöjä. Voisimme yhdistää sitä, mitä meillä jo on. Voisimme ottaa käyttöön uuden tyyppisiä puolustusvälineitä. Mitä tulee sitten standardointiin, yhtenäisiin sääntöihin, niin tilanne ei kyllä näytä kovinkaan hyvältä. Annan esimerkin. Tämä on tällainen pieni tarina. Kun meillä oli Libyassa ongelmia, jos siellä oli hyviä ruotsalaisia lentokoneita, kun sinne laskeutuivat. Ja sitten kun ne piti tuoda takaisin, niin kävikin ilmi, että niitä ei, niitä ei voitu tankata, koska ää, polttoaineputki oli aivan eri standardin omainen kuin siellä olevat, joten niitä ei voitu lennättää takaisin. Sama koskee ää, aseita kaliberien täytyy olla suurin piirtein yhtenäisiä, jotta voidaan toimia yhteen, jos tarvetta tulisi. Herra Odi mainitsikin, että olisi erittäin tärkeää voida luoda jonkinlainen keskus tai yhteinen tutkimuskeskus koko e- Euroopalle puolustuskysymyksissä. Tällainen taho, instituutti voisi tehdä työtä uusien teknologian, to, teknologioiden parissa ja jossain vaiheessa ehkä voisimme, tai tämä äh, taho voisi toimia myös mm, ohjustorjunnan alalla. Tämä olisi hyvä myös Puolassa. Olisi hyötyä, jos me voisimme puolustautua tälläkin tavalla jopa kun otetaan huomioon avaruusulottuvuus, koska tosiasia on, että joitakin ohjuksia voidaan äh, lähettää jopa avaruuteen, jos jotkut tekisivät näin vastuuttomia päätöksiä tämän päivän maailmassa. Mielestäni on erittäin tärkeää ajatella näitä skenaarioita. Me tiedämme, että Pohjois Korealla on tämän tyyppisiä ohjuksia käytössään ja ne voisivat laukaista niitä myös USAn suuntaan ja toisinpäin. Joten tämä on tärkeä aihe ja ministeriidemme pitäisi keskustella näistäkin jossain vaiheessa. Vielä lopuksi mielestäni meidän mietintömme pitäisi olla tavallaan tällainen herätyssoitto myös ministereillemme, jotka kokoontuvat myöhemmin Van Rompuyn johdolla, koska he tulevat kokoontumaan ja tulevat keskustelemaan myös puolustuspolitiikasta. Tässä olisi heillekin ehkä uusia ajatuksia. Kiitoksia. Vielä yksi asia. Olisi hienoa, jos saisimme tarkistukset kaikilla kielillä mahdollisimman nopeasti. Kiitos. takes note of your Tämä pyyntö on kirjattu huolella. Nivelian niin seuraavan, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää oikein hyvästä mietinnöstä aldek ryhmän nimissä. Olen mukana ollut valmistelmassa joitain tarkistuksia. Katsoisin, että lähestymistapa kuitenkin on tasapainoinen. Siinä huomioidaan erilaiset turvauhat, teollisuuden tarpeet ja toisaalta myöskin teollisuuden alan tarpeet. Lähdemme tarkistuksissamme liikkeelle tältä pohjalta ja katsomme, kuinka tärkeää strategista autonomiaa on hoitaa Euroopan unionissa ja tältä pohjalta rohkaista yhteistyöhön, jotta tietotaitoa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja vaihtaa tietoa kumppaneiden kanssa. Myöskin vastavuoroista avoimuutta suunnittelussa tulisi parantaa. Ensinnäkin siksi, että vältytään päällekkäisiltä kustannuksilta ja töiltä, ja että voidaan yhdessä vastata yhteisiin haasteisiin helpommin ja uhkiin myöskin. On myöskin hyvä, jos sääntöjä ja standardeja voidaan harmonisoida. Tällä tavalla sisämarkkinat avataan paremmin kilpailulle tälläkin varsin hankalalla sektorilla. Ja on hyvä, että kaksi näistä mahdollista käyttöä tuetaan tuotteiden ja teknologisten mahdollisuuksien osalta. Katsoisimme myöskin, että olisi varsin tärkeää, kun ajatellaan kasvavia investointeja tällä sektorilla, tulisi ymmärtää, että tutkimuksen ja innovaation tulisi olla tässä myöskin eturintamassa. Kaiken kaikkiaan mietintö on hyvä ja uskon, että onnistumme löytämään hyvän yhteisymmärryksen ja kompromissin, jonka sitten esitämme neuvostolle. Kiitokset sitten herra Prodi, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää herra Odita tästä mietinnöstä. Mutta tilanne, se ei minua oikein tyydytä. on muistettava, että ei voida puhua puolustusmateriaalista kysymyksistä ilman yhteistä puolustuspolitiikkaa. Evas tästä esimerkkinä saatiin aikaan maailmanlaajuisestikin kilpailukykyinen virasto – mutta näin ei ole tapahtunut puolustuskysymyksissä. Epäselväksi ovat jääneet sotajoukkojen tehtävät. Ja nykytilanne on sellainen, että on erilaisia kansallisia eturyhmiä, jotka vastustavat aina kehitysehdotuksia tällä sektorilla. On muistettava, että äh, Yhdysvalloissa, Amerikassa äh, on yli miljoona sotilasta ja meillä sitten täällä kaksi miljoonaa, mutta on tässä yksi huomattava ero siis. Ja tämä on huomioitava, asia joka on huomioitava. Eli on lähtevä siitä, että pyritään yhteiseen puolustuspolitiikkaan muussa tapauksessa kannattaa lopettaa keskustelu tällaisesta puolustusteollisesta teollisuudesta. Ja sitten nämä kaksinaiskäyttöön tarkoitetut tuotteet ja hankkeet rauhan käyttöön ja sotatarkoituksiin käytettävät mahdollisuudet. Tätä aspektia on kehiteltävä ja siviilipuolen mahdollinen kilpailukyky ehkä saataisiin paremmalle tolalle EBUS-mallin mukaisesti. Kannattaa ainakin tarkastella tätä mahdollisuutta. Tämän lisäksi haluaisin painottaa sitä, että suuri haaste puolustuksessa tällä hetkellä on asia, joka liittyy kyberrikollisuuteen. Ja tämä seikka on myöskin pidettävä esillä, koska se todellakin on yksi suurimmista tämänhetkisistä haasteistamme. ja tältä pohjalta sodat ovat syttyneet tällä tavalla vähimmin kustannuksin onnistutaan saamaan suurempaa vahinkoa aikaan, kun mikä on tilanne puhuttaessa niin sanotusta perinteisestä puolustuksesta. Eli tämä on myöskin seikka, jota ei saa unohtaa, kun puhutaan yhteisestä turvallisuudestamme. Kiitos. Tästä voisi olla mielenkiintoista käydä kanssanne keskustelua, mutta valitettavasti istun nyt täällä puheenjohtajan pallilla se ei käy. Mutta tämä kyberasia ihan voin sanoa, että siitä ainakin olen yhtä mieltä kanssanne. Ei näytä olevan muita puheenvuoropyyntöjä salista, eli puheenvuoron saa nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hän on juuri tulossa. Hän ehkä voisi odottaa häntä vitsi minuuttia. Kiitos. Um, can I um, thank the Commission for a uh, contribution? Um, Mr. Odi, would you like to wind up the debate? Kiitos tästä ytimekkästä puheenvuorosta komissiolle, herra Odi. Niin, Tässähän mennään vauhdilla. Johdatte hienosti tätä valiokuntaa. No tahtoisin kiittää kollegoita, jotka ovat puhuneet asiasta. Hyvä, hyvä Kirk, olette oikeassa. No, en sanoisi, että Euroopan unioni on ihan museo, koska on valtioita, joilla on sotilaallista interventiokykyä ja tehokastakin. Mutta huolestuttavaa kuitenkin on Euroopan kansalaisten kannalta juuri se, miten asiat kehittyvät ja erityisesti juuri se, että puolustusbudjetti Euroopan ja unionin jäsenvaltioissa, joissa on hyvin kalliita aseita, niin ovat kovasti eriävät toinen toisistaan ja Euroopan unioni on suuressa vaarassa siitä, ettei se pysty puolustamaan itseään ja se on kuitenkin perustamissopimusten yksi velvoite. Eli nyt näyttää siltä, että tämän suuntauksen pitäisi olla meidänkin mielestämme hälyttävä ja näin juuri siksi tuo ylimääräinen huippukokous on tiedossa. Olet, olet aivan oikeassa, Kirek, siinä, että meidän täytyy nyt todellakin toimia riippumattomasti. En nyt palaa näihin vakoilutarinoihin ja tapauksiin Yhdysvaltain kanssa sen enempää, mutta nyt täytyy kuitenkin huomauttaa, että Galileo hanke on mm, maksanut 30 satelliittia ja asiasta on käyty paljon poliittista keskustelua täällä parlamentissa, mutta Galileo on suojattu ja nyt meillä on oma signaalimme käytössä riippumatta Yhdysvaltain signaalista. Tuolloin sanottiin, että ajatellaan nyt, että ajatellaan, että joku sotilaallinen eh, isku tapahtuu ja sitten yhdysvaltalaiset katkaisevat oman signaalinsa. No nyt meillä Euroopassa sitten on tuo oma signaalimme ja se on erityisen hyvä laatuinen ja parempi laatuinen kuin moni muu. Ja nyt sitten vielä palaan siihen, mitä Yhdysvaltain johto sanoi vuonna 2010 täällä meidän talossamme. Siellä sanottiin, että hallinto on toisenlainen muuttumassa edeltäviin nähden ja me Yhdysvallat, Yhdysvalloissa emme voi enää kaikkea tehdä ja toteuttaa. Eli teidän eurooppalaisten täytyy ryhtyä jo myös hoivaamaan ja, ja vahtimaan tätä naapurustoanne. Ja silloin juuri tämä rauha ja turvallisuuskysymykset tulevat esille ja erityisesti juuri tuo tieteellinen tutkimus ja teollisuus. Valean kiitän teitä tuestanne ja tarkistuksistanne joskus tästä kilpailusta on keskusteltava, koska on tiettyjä tarkistuksia, varsinkin Demarien tekemiä tarkistuksia, joiden aseistuspuoli varsinkin on hyvin hankala ja kilpailussa näiden muiden tarkistusten kanssa, mutta löydämme niistä varmaan jotkut kompromissit ja kiitän joka tapauksessa tuestanne. Ja Prodi hyvä. Olette varmasti oikeassa, nykytilanne ei ole missään tapauksessa hyvä eikä tyydyttävä, mutta nämä sotilaalliset kysymykset kuuluvat kansalliseen toimivaltaan ja suvereniteettiin, joten me tässä nyt rakennamme kyllä Eurooppaa ja tässä on nyt kyse siitä, että tämä on valmistelevaa poliittista keskustelua. Komissio on käynyt sitä jo kollegiossaan tiedonantoa ennen ja joulukuussa sitten hallitusten päämiehet käyvät tätä ja vuoden 2014 vaaleissa kansalaiset voivat tähän osallistua. Eli tässä on nyt aivan erityinen hetki ohjata maan osaa yhteisempään suuntaan ja mietitään juuri sitä, onko syytä sotilaallisista kysymyksistä, varsinkin teollis- ja kysymyksistä edetä yhdessä. Minun maani on tehnyt esimerkiksi hyvin merkittävän yhteistyösopimuksen yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sekä sotilaallisesta näkökulmasta katsotuna että tieteellis- tieteellisestä tutkimusnäkökulmasta ja minun maani edellinen hallitus on tämän tehnyt ja nyt olen kysynyt Demarin johtoiselta nykyhallitukselta ja he ovat sanoneet, että kyllä jatkamme tätä samaa suuntaa eli tämä, tämä yhteistyö on hyvä ajatus, koska ei ole enää mahdollisuuksia toimia yksin, joten on olemassa jo kokemusta ja on tullut aika käydä keskenämme asiasta keskustelua. Ei tämä tarkoita sitä, että olisimme yhdysvaltalaisia vastaan, mutta nyt on koittanut aika paremmin suojata itse itseämme ja miettiä sitä, mitä oikeastaan voimme tehdä yhtenäistääksemme nämä julkiset menot saadaksemme tehokkuutta aikaiseksi ja myös lisää arvoa. Tuo arvohan tietysti on rauha. Me olemme saaneet Nobelin rauhanpalkinnonkin unionille ja tuohon rauhaan kulkeaksemme, niin se on tietysti nyt ajankohtainen asia ja rauhaan päästäksemme täytyy myös osata sotiakin ja tämä eri poliittisille ryhmille nyt on osattu tämä kysymys ja minä olen saanut teidän puheenvuoroissanne ja tarkistuksissanne nyt nähdä tällaista konsensuksen henkeä tieteellisen tutkimuksen pohjaksi varsinkin Minä olen pyrkinyt tässä nyt puhumaan vähän pitkästi odotellessani sitä, että olisikohan komissio mahdollisesti jo jalkautunut tänne. No, en tiedä. Minä voin kyllä päättää tämän puheenvuoroni. Voin minä kyllä jatkaakin. Um, never let it be said. I, uh, we would discourage. Totta kai kollegat saavat aina jatkaa puhumista, mutta tietysti jos on sanottavansa sanonut, niin voi siihen myös puheenvuoronsa päättää. Keskustelu oli varsin mielenkiintoinen ja haluan kiittää teitä kaikkia käytetyistä puheenvuoroista. Muistuttaisin kaikkia äänestyksestä, Äänestämme 70. Jos olen oikein ymmärtänyt, Strasbourgissa siis, siellähän maanantai-iltana meillä on pitkä kokousilta. Eli siellä tapaamme seuraavan kerran. Muut asiat kohta. Muistuttaisin tämän valiokunnan ja Envi ystäviemme yhteistä kokouksessa tänä, tänään iltapäivällä kello kolme. 30 energiapuitteet 3.50 on kokoussali ja olisi hienoa, jos pääsisitte iltapäivällä paikalle. Muita muita asioita ei näytä olevan ja voin tähän näin ollen päättää kokouksemme ja tapaamisiin seuraavalla kerralla.